Die Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Hyvät kollegat, istunto jatkuu. Ensin haluaisin kertoa, että Jorgos Papakonstantinu tästä päivästä alkaen 70 on nimetty Kreikan hallitukseen. Onnittelen häntä tästä nimityksestä ja artiklan 7.1 mukaan nyt totean, että saadaan uusi jäsen Euroopan parlamenttiin. Ja totean tämän näin 70.2009. Lisäksi puheenjohtajakokouksesta on ehdotus nimityksiksi talous- ja rahoituskriisin väliaikaiseen